Pyydänkin Rova Ashtonia käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, President. Kiitoksia puhemies. Hyvin paljon potentiaalia uusille vientimahdollisuuksille on Aasian markkinoilla. Siellä on paljon kasvua, mutta myöskin korkeita kavan esteitä. Tärkeä tapa päästä näiden esteiden yli on käyttämällä sopimuksia Ja siksi jäsenvaltiot ovat pyytäneet, että komissio aloittaisi uuden tyyppisiä kauppasopimuksia aasialaisten valtioiden kanssa. Ne ovat kunnianhimoisia sopimuksia, niillä luodaan monille sektorille uusia vientimahdollisuuksia. Ja Korean kanssa on, on onnistuttu kahden vuoden neuvotteluiden jälkeen. Tämä on kaikkein kunnianhimoisin vapaakauppasopimus koskaan EUn neuvotteluissa. Kaksi kolmesta tärkeästä alasta, niillä nämä edut ovat selkeästi meille edullisia. Ensinnäkin kilpailukykyiset palveluntarjoajat hyötyvät valtavasti tästä sopimuksesta, erityisesti telekom, rakennusalalla, ympäristöpalveluiden alalla. Kun käymme kauppaa Korean kanssa, siitä tulee tulevaisuudessa helpompaa. Sitten maataloustuotteet. Korea poistaa lähes kaikki korkeat tullit ja keskiarvo on 35 prosenttia. Ja se lisää maan talousvientiä, esimerkiksi viiniä, viskiä, maitotaloustuotteita. Ja näin voidaan myöskin turvata eurooppalaisten maantieteellisten merkintöjen tulevaisuus, esimerkiksi toke tai parman kinkku. Mutta tästä koituu etua myöskin tuotantoteollisuudelle. Ja näin voidaan säästää 1,2 miljardia tulleissa vuosittain. Ja 800 miljoonaa säästetään heti ensimmäisenä päivänä. Esimerkiksi koneiden viejät säästävät 415 miljoonaa euroa vuosittain tulleissa. Kemikaaliviejät säästävät yli 150 miljoonaa euroa tullien poisto mahdollistaa myöskin sen, että voimme vahvistaa läsnäolemme Korean markkinoilla ja laajentaa myyntiä. Korealaiset ostavat noin 25 miljardin avulla EUn tuotteita vuosittain ja siksi Korea on yksi tärkeimpiä vientimarkkinoitamme Aasiassa. Lisäksi keskityttiin sääntöihin. Sopimuksessa on avoimuutta sääntelyn suhteen, tehokasta toteuttamista tekijänoikeuksien parempaa suojaa ja myöskin sääntöjä, jotka liittyvät valtion tukiin, ja niistä on etua kaikille tuottajille, jotka myyvät tuotteitaan Koreassa. Myöskin on poistettu teollisia esteitä, esimerkiksi elektroniikan, lääkkeiden ja autojen osalta, ja tämä pohjautuu eurooppalaisen malliin, ja eurooppalaiset yritykset ovat tätä kauan kaivanneet. Korean on muutettava sisäistä säännöstöä, jotta se voi noudattaa näitä sääntöjä, mutta tällaisia muutoksia ei tarvita Euroopassa. Autotollisuudessa ensinnäkin meillä on intressi siinä, että vahvistamme eurooppalaisten autojen markkinoita Koreassa. Autojen viejät ovat selkeästi suurin tuonti ala Koreassa ja se kasvaa nopeasti. Ja tätä voidaan kehittää edelleen, koska silloin voidaan hyötyä siitä, että yhdistetään tallien, tullien poistot. Ja myöskin voidaan poistaa teknisiä esteitä. Sopimuksessa on erittäin kunnianhimoisia kohtia, jos ajatellaan aikaisempia sopimuksia kolmansien maiden kanssa. Korea hyöpyy heti siitä, että sen auto noudattaa eurooppalaisia standardeja. Ja me, meidän teollisuutemme on ilmoittanut, millaisia esteitä markkinoilla vielä on. Myöskin Korea on hyväksynyt yhtäläisyyden eurooppalaisten ja korealaisten ympäristölainsäädäntöjen välillä. Ja ennen kuin sopimus astuu voimaan, Korea on suostunut siihen, että otetaan käyttöön väliaikaisia poikkeusjärjestelyitä ympäristökysymyksissä ja me valvomme hyvin se tiuk- tarkkaan näitä neuvotteluita Koreassa liittyen hiilidioksidipäästöihin. Me haluamme varmistaa sen, että niistä ei muodostu estettä kaupalle. Me tiedämme, että autotollisuus on hyvin arkaluontoinen ala. Me halusimme pitkän siirtymäkauden pienten autojen osalta ja tullit poistetaan vasta sopimuksen viidentenä vuotena – ja näin meillä on aikaa sopeutua tilanteeseen. Ja meidän täytyy muistaa, kuinka paljon korealaiset ovat investoineet autoalalle Euroopassa. Olemme muuttaneet alkuperäsääntöjä lisäämällä 40 prosentista 45 prosenttiin ulkomaisen omistuksen osan. Ja meillä on myöskin turvalauseke, jonka avulla voimme ottaa käyttöön tulleja, mikäli koemme, että teollisuutemme on vaarassa. Sitten lopuksi vielä. Tämä ei ole mitään uutta. Tällainen politiikka on aivan oikeutettua VTOssa. Ja näin ei myöskään saada mitään selkeitä kilpailuetuja autoteollisuudellemme, koska meidän tullimme autojen osien osalta ovat hyvin atalat ja niitä madalletaan vieläkin. Ja neuvottelemme vielä lausekkeesta, jolla voimme vähentää näitä tullien poiston aiheuttamia haittoja. Eli tästä on hyötyä tuottajille ja myöskin palveluntarjoajille ja maataloudelle. Tämä on tärkeää ja tämä on selkeä merkki siitä, että me haluamme saada markkinaalle pääsyn tärkeissä aasialaisissa markkinoissa. Kiitoksia, Baroness Ashton. Sitten on vuorossa poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensinnäkin herra Kaspari Euroopan kansanpuolueen puolesta. Kaksi minuuttia, olkaa puhemies. Etelä-Korea on neljänneksi suurin Euroopan unionin kauppakumppani, 30 miljardin äh, euron äh, vientivolyymi. Tämä sopimus onkin erittäin kiinnostava työmarkkinoiden kannalta. Euroopan komissaari, en vielä onnittele teitä tänään, koska sopimus ei ole vielä allekirjoitettu, mutta jos todellakin onnistutte tänä kriisiaikana, sellaisena aikana, jolloin vienti on romahtamassa, äh, romahtanut äh, enemmän kuin koskaan historiallisesti onnistuttu näinä päivinä pääsemään sopimuksiin, niin se olisi valtava on, äh, tulos, valtava menestys, josta voisin onnitella lämpimästi. Kauppasopimukset ovat usein hyvin kiistanalaisia. Etelä-Korea on minun mielestäni hyvin onnellinen poikkeus. Olen kuullut hyvin myönteistä palautetta kaikkialta E- Euroopan teollisuudesta, koneenrakennuksesta, lääkäaineista, kemiasta, polveluilta. En ole koskaan kokenut, että myönteisiä kommentteja tulee kauppaneuvotteluista jopa maataloudesta, joka on aivan uusi juttu. Kukaan ei ole varmaan kuullut tällaista myönteistä kommenttia. Ja tulokset ovat varmasti myönteisiä, vaikkakin useitakin olisi lisää. Yksi poikkeus on ajoneuvot ala, ei kokonaisuudessa, mutta eräät valmistajat pitävät tätä kriittisenä juttuna. Toiset alihankkijat pitävät tätä myönteisenä asiana. Minusta tämä on hyvä. Meidän täytyy ottaa tilaisuudesta vaarin, että taas nämä teollisuuden mahdolliset kielteiset vaikutukset tästä kauppasopimuksesta jostakin parempaan jamaan. Ajattelen esimerkiksi tiettyjä standardeja ja ympäristöstandardeja. No, tässä meidän pitäisi välttää väärinkäsityksiä oikeastaan poistaa ne. Ennen kaikkea pitää pitääkin siinä, että Euro- Etelä-Korea täyttää lupauksensa. Tämä on tällainen selkeä seuranta näiden kaupan esteiden poistamiseksi. Olisi mielekästä toivon, että tämä sopimus saadaan pian voimaan ja että, että Euroopan työnantajat työntekijät pääsevät hyötymään siitä. Toivotan jatkossakin kaikkea hyvää. Kiit minäkin kiitän. Ja sitten kaksi minuuttia. Edustaja Arif. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, hyvä komissaari. Olen kiitollinen siitä, että EVP-puolueen e edustajan komissaarin kanssa samaa mieltä. Tämä helpottaa omaa asemaani. Toivon, että pystytte vastaamaan niin huolenaiheisiin, jota tämä Korean ja EUn välinen vapaakauppasopimus aiheuttaa. Olette puhuneet konsensuksesta, mutta haluan muistuttaa, että muutamien kuukausien aikana autoteollisuus ja työntekijäjärjestöt ja ammattiliitot ovat muistuttaneet niistä katastrofaalisista vaikutuksista, joita tällä sopimuksella voi olla. Mutta ehkä haluatte uhrata Euroopan autoteollisuuden. Miksi annetaan tällainen duty drawback-klausuli Korealle, jota ei esimerkiksi Välimeren maille myönnetty? Miten tällaisia näin vähän rajoittavia alkuperäsääntöjä voidaan autoteollisuudessa äh, soveltaa, kun taas tekstiiliteollisuudessa Euroopassa ne ovat paljon tiukemmat. Miksi halutaan tällainen ennakkotapaus luoda ja vääristää kilpailua? Tehän tunnette nämä yksityiskohdat ja komissio on ehdottanut tällaista turvalauseketta, mutta tiedätte komissaari, tämä ei toimi automaattisesti ja sitä on hyvin vaikea käytännössä toteuttaa eikä sitä voida aktivoida ennen viiden vuoden kulumista. Jos vapaakauppa sopimus mahdollistaa sadan tuhannen auton eh, lisätuomisen Euroopan unionin, kun nyt jo tuodaan 600 000 ja yhtä monta työpaikkaa menetetään. Ja Eurooppa veisi sitten vain noin tuhat eh, ajoneuvoa. Miten voitte tällaisessa kriisitilanteessa myöntää sen, että Euroopan unioni solmii tällaisen vapaakauppasopimuksen tällaisessa tilanteessa ja tällaisissa teollisuuden olosuhteissa, jotka valitsevat nyt. Haluaisin avoimuutta enemmän ja haluan, että meidän äänemme myös, myös kuuluu mielestäni tässä ei saisi luoda samanlaista huonoa imakoa Euroopan autoteollisuudelle, kun on aikaisemmin luotu. Sitten edustaja Toirer, liberaalidemokraattien ryhmän puolesta. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluan esittää teille, rouva komissaari Ashton, kiitokset eh, Alderyhmän puolesta saamastamme tiedosta tänään tässä eh, meidän ylimääräisessä valiokunnan kokouksessa ja täysistunnossa ilmeisestikin tulokset vapaakauppasopimuksen osalta Etelä-Korean kanssa ovat eh, loppusuoralla liberaalien kannalta, aivan erityisesti FDPn kannalta tasolla oikeudenmukaisen ja reilun maailmankaupan äh, merkitys on erityisen suuri tällä hetkellä. Tänä talous- ja finanssikriisin aikana meillä on sellaisia tendenssejä, että protektionismia ja tämän tyyppisiä tendenssejä näkyy. niitä meidän täytyy vastustaa hyvinvoinnin nimissä ja työpaikkojen nimissä. Tässä yhteydessä voidaankin kysyä, mikä on minkä merkityksen komissio antaa vapakauppasopimukselle Etelä-Korean kanssa, koska pitkään on menty, on keskittynyt edistysakselisiin Dohan kierroksen äh, tasolla, vaikkakaan siitä ei ole kovin pitkälle päästy. Siksi kysymykseni komissaari Ashton, näettekö te tässä vakauppasopimuksen tekemisessä äh, Etelä-Korean kanssa ensimmäisen askeleen siinä, että saadaan muitakin kahdenkeskisiä vapakauppasopimuksia ja tätä äh, Dohasta luopumisesta ja ovatko, vai ovatko nämä kahdenkeskiset sopimukset vain lisä tai laajennus äh, vapakauppapolitiikkaa, jota EU harjoittaa. Ja erityisesti tämä koskee tullikorvauksen tulli, korvauksia koskevia, koskevia lausekkeita, jotka huolestuttavat autotollisuuksia. Se voi vaikuttaa myös Intian ja Kiinan tukemiseksi, jotka ovat kuitenkin kustannustasolta alhaisempia, se saattaa asettaa uhanalaiseksi Euroopan teollisuuden. Pidättekö näitä pelkoja perusteettomina vai pidättekö niitä oleellisina? Kiitos. Kiitos. Figueiredo, minuutti. Kiitoksia puhemies se, mitä komission jäsen sanoi, siitä käy selväksi se, että EU on tahoja, jotka hyötyvät tästä sopimuksesta Etelä-Korean kanssa. Mutta on myöskin mitalin toinen puoli, ja siitä te ette puhunut. Erityisesti arkaluontoisemmat alat, esimerkiksi tekstiili, vaateala ja työpaikat näillä aloilla. Eli kun puhutaan eri aloista maissamme, pelätään myöskin, että komissio jättää huomiota vaikean tilanteen, joka nyt on tekstiilialalla Euroopassa. Tämä koskee erityisesti Portugalia. Siellä työttömyys on noussut hälyttävien lukemiin niillä alueilla, joilla nämä alat ovat tärkeitä. Eli pohjoisen Portugalissa ja jossain osissa siis keskeistä Portugalia. Meidän täytyy siis kehittää kunnollinen strategia, jotta voimme suojella eurooppalaista teollisuutta, erityisesti hyvin paljon työvoimaa vaativaa teollisuutta. Ja tämä pitäisi tehdä asetuksen kanssa liittyen maailmankauppaan ja julkiseen politiikkaan, jotta voimme tukea investointeja innovaatioon ja jotta pyrimme luomaan uusia tuotteita ja varmistamaan, että työ, työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan. Kiitos. Campbell Brenneman, neljä minuuttia. Kiitos puhemies. Tämä on ensimmäinen puheenvuoroni täällä Euroopan parlamentissa. Olen UKIP-puolueen edustaja, enkä halua päättää äänestäjiäni. Niin olemme keskustelemassa EU-vapaakauppasopimuksesta erityisesti eteläisen Korean kanssa, joka pitäisi allekirjoittaa tänä vuonna, koska meillä ei ole tämän sopimuksen yksityiskohdista tietoa, paitsi että tämä hyödyttää kaksi kolmasosaa e- Koreaa, yksi kolmasosa Eurooppaa, niin haluaisin esittää muutamia yleisiä kommentteja. Monet eivät tiedä, että on yli 100 kahdenvälistä kauppasopimusta. 116 on yksi arvio näistä kauppasopimuksista. Meillä on Yhdysvaltojen, Kanadan, Meksikon, Brasilian, Itian, Kiinan, Japanin sekä Etelä-Afrikan kanssa tällaisia. Euroopassa on kauppasopimuksia Venäjän, Ukrainan, Liechtensteinin, kanssa muiden muassa. On myös eh, muiden kuin näiden maiden, kuten eh, Norjan ja Sveitsin kanssa. Eh, Norjan kanssa vapaakauppasopimus suojaa sen kalastusta ja maataloutta. Se on kuudeksenneksi tärkein vientialue Euroopan unionille. Mitä tällainen Etelä-Korea-sopimus sisällä pitäisi Mielestäni Sveitsin sopimus on aika hyvä esimerkki. Siinä poistaa kaikki tullitariffit tietyiltä tuotteilta ja että kansalaiset saavat asua ja äh, te- tehdä töitä EU-ssa ja että vastaavasti EU-kansalaiset voivat tehdä töitä ja asua Sveitsissä. Sveitsi voi osallistua Schengenin passivapaaseen alueeseen. Sveitsiläiset saavat olla Euroopan ympäristövirastossa töissä EUn opetus ohjelmissa ja he voivat myös hakea EU-tutkimusrahoitusta. E- e Tehdään yhteistyötä yhtä hyvin lentoyhtiöissä kuin oikeusjärjestelmissäkin. Sveitsiläiset hyötyvät siis EU-jäsenyydestä ilman se kustannuksia. EUn pitää kuitenkin maksaa 600 miljoonaa euroa mutta Sveitsi pystyy säästämään rahaa noin 3,4 miljardia Sveitsin frangia se on noin 2,8 miljardia äh, Sveitsin frangia vuosittain. 80 prosenttia e, Sveitsin viennistä menee EU-hun ja se on neljänneksi tärkein kauppakumppani EUlle. Tässä puhun siitä, että vapakauppasopimuksella voidaan hyötyä, mutta ei menettää sovereenisuutta ja resursseja. Komission internetsivuilla jo sanotaan, että Sveitsi, herra Puhemies keskeyttää. Haluan keskeyttää, koska meillä on täällä sinisen kortin menettely. Ja nyt herra Kaspaari saa jatkaa tästä. E Anteeksi, mikä on sininen kortti? Minulla on uusi meppi. Sininen kortti on uusi menettely silloin, kun kuka, jolloin kuka tahansa jäsen voi esittää kysymyksen. Oh, is that possible? Saisinko puhua kuitenkin loppuun ja sitten vastata mahdollisiin kysymyksiin? Minulla on enää puoli minuuttia. Työllistyksen mukaan teidän täytyy suostua tähän, ellei te ei suostu, niin sitten se on teistä kiinni. Okay. No puhun loppuun ensin. Haluan toistaa, mitä sanoin. Sveitsi voi siis kehittää omia sääntöjään ja lainsäädäntöä eh, niin, että ne poikkeavat EUn säännöistä omien intressiensä mukaan, esimerkiksi rahoituksessa ja työvoimapolitiikassa. Britannia haluaisi tietenkin poiketa esimerkiksi työaikadirektiivistä, lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä ja muista. Puhemies, kysyn, miksi ei Britannia, miksi Britannialla ei voi olla samanlaista eh, vapaakauppasopimusta EUn kanssa, kuten eh, Etelä-Korealla, sen sijaan, että se on jäsenenä. Me olemme yksittäisesti tärkein kauppakumppani EUlle ja Meillä voisi olla samanlaiset takeet kuin sveitsiläisilläkin ja meidän pitäisi olla eh, vapaa eh, itsenäinen kauppakumppani EUlle aivan kuten Sveitsi ja mm, muutkin ovat, aivan kuten Etelä-Koreakin. Kiitos ja edustaja Campbell. Představitel našich politických skupin nyní přijdou ke slovu jiní zapsaní řečníci. Sitten sitten meillä on muut puhujat poliittisten puolueiden jälkeen. Ensin herra Stastny. Thank you, Chairman. Uh, Madam Commission. Kiitoksia puhemies. Itse olen yksi esittelijöistä sopimuksen Etelä-Korean sopimuksen kanssa. Minä kannatan sopimusta, joka on tasapuolinen ja joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Yksi teollisuuden elämä nyt ei ole tyytyväinen näihin neuvotteluihin ja heillä on hyvin paljon ystäviä takanaan, mukaan lukien muutamat jäsenvaltiot, teollisuuden alat ja parlamentin jäsenet. Yhtäläiset kilpailumahdollisuudet löydyttävät Koreaa ja komission neuvoston pitäisi miettiä ongelmakohtia, turvalauseketta ja alkuperäsääntöjä esimerkiksi. Jos edistystä saataisiin aikaan ja voitaisiin tyydyttää Euroopan autotollisuutta, parempaa bruttokansantuotetta, enemmän työpaikkoja. Se olisi siis se, mitä haluamme. Mutta yhtäläiset kilpailumahdollisuudet eivät ole pelkästään haitta, vaan tämä saattaa olla ennakkotapaus muille sopimuksille, joita on tulossa lähitulevaisuudessa. Minusta on selvää, että sopimus tuo etuja EUlle ja joillekin teollisuuden aloille. Mutta aina on voittajia ja häviäjiä. Se on jokaisen kahdenvälisen sopimuksen luonne. Mutta voimme kuitenkin olla lähellä tasapainoa, mutta autoteollisuus on kuitenkin hyvin keskeinen. Ja jos siellä ei ole tyytyväisiä, silloin meidän pitää pyrkiä parempaan. Ja vasta kun saamme aikaan lisäedistystä, voimme puhua todellisesta tasapainoisesta sopimuksesta, joka on hyväksyttävissä ja joka vaikuttaa myönteisesti tuleviin vapakauppasopimuksiin. Kiitos. Very much. Kiitoksia. Edustaja Susta, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Eh, Kiitos puhemies. Kun Baroness Ashton on työstänyt tätä asiaa, niin sanoisin, että tulokset ovat parempia kuin hänen edeltäjänsä vaikkakin poliittinen perhe on sama eh, huolimatta kansalaisuudesta myöskään kansallisuudesta. En voi kuitenkaan olla yhtä innokas tästä aiheesta kuin komissaari on. Nimittäin aivan liian usein vuosien mittaan komissio tulee tänne esittelemään erilaisia aloitteita, mutta asiat eivät sitten etenekään heidän esittämällään tavalla. Haluaisinkin keskittyä siihen asiaan nyt, että meillä on meneillään äh, valtava talouskriisi ja vastavuoroisuuden äh, tuntua on maailmanlaajuisesti, mutta puhumme tässä nyt hyvin perinteisistä teollisuuden osapuolista maailmassa. Aivan usein tuntuu siltä, että komissaari ja kollegat eivät ole liian, äh, riittävän tietoisia siitä, mitä tulee tehdä, jotta Euroopan talous todella elpyisi. Meidän on äh, autettava äh, tuotantoteollisuutta, valmistavaa teollisuutta. Tämä on ehkä akateemisesti arvokas ehdotus. Siinä on paljon hyvää sisältöä, mutta se ei itse asiassa ole aivan realistinen. Se, että me viemme noin 30 miljoonalla 30 miljardin, miljardin arvosta tuotteita Koreaan, mitä sitten sieltä tuodaan tänne. Tässä äh, suht, tämä ei ole suhteellinen meidän pitää miettiä vielä ennen kuin tällaisen vapaakauppasopimukseen lähdemme, että me haittaa Euroopan teollisuutta tällaisella vapaakauppasopimuksella Etelä-Korean kanssa. On katsottava myös uusia teknologioita ja niiden vaatimuksia. Kiitoksia, edustaja Roitova. E, Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Minäkään en kovasti pidä tästä esimerkiksi palautukset näistä varaosista tai se, että lasketaan tämä raja 60 prosentista, kun määritellään alkuperämaata. Siitä on etua Korealle ja se heikentää eurooppalaista kilpailukykyä ja työllisyyttä. Ja nyt nähdään, miten tämä on vaikuttanut asialaisten tuotteiden osalta. Siellähän työkustannukset ovat alhaisia ja sosiaalisäännöt ovat hyvin heikkoja tai olemattomia. Meidän pitää parantaa näitä normeja. Senkin pitäisi nyt olla osa neuvotteluita, eikä pelkästään teollisuuden vauraus. Tässä kysymykseni komissiolle. Tietääkö komissio, millaisia kielteisiä vaikutuksia sopimuksella on eurooppalaisen kilpailukykyyn työllisyyden osalta? Tietääkö komissio, että meillä on kielteinen ennakkotapaus, joka saattaa vaikuttaa tulevaisiin, tuleviin vapaakauppasopimuksiin. Ottaako komissio huomioon eurooppalaisten AY-liikkeiden varaukset? Miten Korean media on jo nyt juhlistanut oman autoteollisuutensa voittoa, kun sopimusta ei vielä ole viety kollegion käsiteltäväksi? Onko komissio valmis mahdollisesti tarkastelemaan tätä hanketta ja neuvottelemaan sopimuksen kohtuullisista säännöistä? vai aikooko komissio painostaa Koreaa, jotta nämä kansainväliset säännöt otetaan huomioon? Kiitos. Kiitos viimeinen puhuja David Martin. Täytyy sanoa puhemies, että olen huolissani tämän keskustelun käänteistä huolimatta herra Kasparin puheenvuorosta. Tämä on muuten ollut hyvin negatiivinen keskustelu. Minä olin esittelijänä tästä aiheesta ja pyysimme komissiota lähtemään näihin neuvotteluihin meidän nimissämme myös ja mielestäni komissio on saavuttanut sen, mitä me heiltä pyysimme ja kiitän nyt äh, neuvottelijaa, joka puhuu tässä parantar Ashtonin vieressä ja kiitän myös parantar Ashtonia kaikissa vapaakauppasopimuksissa ja niiden neuvotteluissa on tietenkin voittajia ja häviäjiä, mutta jos katsomme tässä voittajia. Ähm, meillä on suuria voittajia Euroopassa ja suuria voittajia Etelä-Koreassa. Se tarkoittaa sitä, että talouden rattaat pysyvät, pyöri, äh, pysyvät liikkeessä. Ja jos meillä on kaksi yksikköä, jotka ovat niin isoja kuin Etelä-Korea ja Eurooppa, jotta kauppa pysyy avoinna, jotta rattaat pysyvät liikkeellä. Tämän täytyy olla hyvä asia. Ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti ei saa tätä lopulliseen vaiheeseensa. Voimme yhtä hyvin lähettää kirjeen kauppapääosastolle, komissiolle, että unohtakaa kaikki muutkin vapaakauppasopimukset, joita pyrimme neuvottelemaan ja unohdetaan Dohan kierroskin saman tien. Tämä on hyvin tärkeä sopimus, jossa Eurooppa on saavuttanut strategiset tavoitteensa. Meidän on lähetettävä myönteinen signaali euro- muulle maailmalle, että Eurooppa äh, lamaannuksenkin kynsissä on vielä toimintakykyinen. Kiitos. Thank you, Mr. Mart. Kiitoksia, Martin. Onko ketään, joka haluaisi käyttää puheenvuoron Catch the Eye-menettelyssä? Edustaja Kelly. Uh, Mr. President, just Puhemies, ihan lyhyesti. <clears throat> Tämä on kaikki minulle hyvin uutta ja keskustelu oli hyvin opettavainen ja stimuloiva. Lady Ashton kertoi, että tämä on hieno kauppa Euroopan kannalta ja mietin, että hyödyttääkö tämä Etelä-Koreaa mitenkään. No nyt minä olen saanut vastauksen. Toivottavasti herra Turerin eh, Campbell Bannemanin kysymyksiin vastataan hyvin tarkasti toivon, että Lady Ashton vastaa niihin todellakin. Ja voisin kuulla häneltä myöskin, onko meneillään myös muita vapaakauppaneuvotteluja muiden Aasian maiden kanssa kahdenvälisesti ja missä vaiheessa mennään neuvotteluissa. Kiitos. Very much, Mr. Kiitoksia. Eh, edustaja Pätön, minuutti. Uh, thank you, Mr. President. Uh, Kiitoksia puhemies. Haluaisin tukea sitä, mistä Campbell Bannerman puhui. Vuonna 2006 Sveitsin hallitus tilasi tutkimuksen kaikesta siitä, mikä liittyy suhteisiin EU-hun. Siellä todettiin, että täysjäsenyys EU-ssa maksaisi kuusi kertaa enemmän kuin mitä tämänhetkiset kahdenväliset järjestelyt. Sveitsiläiset ovat sveitsiläisiä ja siellä päätettiin, että ei kannata liittyä EU-hun. Jos tämä pitää paikkansa Sveitsin osalta, se koskee myöskin Iso-Britanniaa. Ja jos hallituksemme olisi yhtä järkevä ja pragmaattinen talouden suhteen, silloin me lähtisimme EU-sta samalla tavalla kuin Sveitsi ei liity.

Thank you. Kiitos. No, useitakin kysymyksiä on esitetty. Annankin puheenvuoron komissiolle. Vastausta varten, olkaa hyvä. Thank you, President, very much. Kiitoksia, puhemies. Keskustelu ei mitenkään yllättänyt minua, koska huolenaiheet, joita kollegoilla on ollut, niistä on puhuttu viime kuukausina. Haluaisin kunnioittaa David Martinia, jos nyt aluksi mainitsisin hänen tekemänsä työn valiokunnassa. Minä tiedän, kuinka paljon interkomitea on viime kuukausina tehnyt työtä. Ja totta kai tiedän, että kollegat eivät ole nähneet yksityiskohtia tästä sopimuksesta vielä. Eli yritän nyt puuttua näihin huolenaiheisiin, mutta vielä tärkeämpää on se, että varmistamme, että te saatte yksityiskohtaisempaa tietoa, koska on tärkeää, että ne näette nämä faktat, ettekä ainoastaan näitä väitteitä kuule. Ensin muutama yleinen kohta tästä lähestymistavasta. Tämä sopimus laitettiin liikkeelle, jotta Euroopan teollisuus tästä hyötyisi, myöskin Brit- brittien teollisuus. Ja on Euroopan etujen mukaista mielestäni, että allekirjoitamme tämän sopimuksen. Muuten en olisi täällä puhumassa siitä, että etenemme tällä tavalla kuin olen esittänyt. Täällä on tullut selkeä lähestymistapa komissiossa ja kuten on mainittu, se sai tukea Euroopan parlamentilta ja myöskin neuvostosta. Ja tällä tavalla tässä asiassa on edetty. Ja kollegani Arif ei varmaan pane pahaksen, jos sanon, että se, että uhraisin minkään teollisuuden alan, mielestäni se on aika hälyttävää tai ehkä hiukan masentavaa, koska se ei todellakaan ole lähestymistapa, jota minä käyttäisin. Katsoinko, että jos halutaan kunnollisia kauppasopimuksia, silloin pitää muistaa, että kyse on tilanteesta, josta kumpikin hyötyy. Totta kai, jos haluaa kauppasopimuksen, jos me uskomme, ja uskon, että näin me uskomme, että kauppa on moottori, joka vie meidät pois taantumasta, silloin on kovia neuvotteluita teollisuuden ja valtioiden kanssa, ja me haluamme olla tekemisissä näiden maiden kanssa. Muuten tekisimme vain sopimuksia maiden kanssa, joista ei meni kauheasti väliä. Korea on vakavasti otettava markkina-alue. Siellä on todellisia mahdollisuuksia lääkkeille, kemikaaleille, monille teollisuuden aloille. Meidän täytyy muistaa, kuinka tärkeää tämä on. Jos tahdotte kunnollisia kauppasopimuksia, ja mehän olemme taloudellinen supervalta, en voisi olla enempää eri mieltä kuin kollegani yhdistyneestä kuningaskunnasta, kun he puhuivat Sveitsistä, ja sitä on jotenkin verrattu suhteeseen, Korean, tai ehkä nyt en ymmärtänyt ihan oikein. Mutta kyse on vakavista neuvotteluista, jotta saamme aikaan vakavasta otettavan tuloksen. Ja kun yksityiskohdat tulevat selville, toivottavasti kollegat tarkastelevat niitä siinä hengessä, jossa se on laadittu. Autoteollisuus antoi meille luettelon asioista, joita haluttiin. Yleensä siellä oltiin huolissaan siitä, että Korean markkinat pysyvät avoinna, ja me olemme saaneet aikaan kaiken, mitä Euroopan autoteollisuus aluksi pyysi tekstiiliteollisuudessa, no uskon, että siellä ei ole paljon huolen aihetta. Meillä on turvalausekkeita ja niiden avulla voimme olla varmoja, että eurooppalaiset työpaikat voidaan säilyttää. En halua poistaa mitään työpaikkoja tai teollisuuden Euroopasta, ja tällä sopimuksella ei myöskään niin tehdä. Ja ne teistä, jotka katsovat, että teillä on tästä näyttöä, niin pyytäisin, että toimitatte minulle tämän, nämä todisteet. Puhuminen on yksi asia, mutta todellisuus on toinen. Ja meidän täytyy nyt siirtyä puheesta tämän sopimuksen realiteettiin. Minä sanoisin, että tämä, mikä meillä nyt on edessämme, on erittäin tärkeä kaikille teollisuuden aloille. Tämä tullikysymys duty drawback on minulle erittäin yksinkertainen. Sen tarkoituksena on estää tietyn ongelman syntyminen. Ja kysymys on, Onko se ainoa tapa ratkaista ongelma? Jos on muita tapoja, jotka myöskin ratkaisisivat ongelman, mutta joissa, joiden avulla voisimme saada paremman sopimuksen aikaan, niin sitten tutkisin niitä. Mutta kyseessä on sama ongelma, ja mekanismi, jota meillä on käytössä tässä sopimuksessa, toimivat juuri niin. Kyseessä ei ole jokin asia, joka otetaan esille ja sanotaan, että tämä pysyy tällaisena ikuisesti ja tämän ainoa tapa saada se, minkä haluamme saada aikaan, ja että vältettäisiin tuonti takaven kautta. Ja mielestäni tämä ongelma nyt ratkaistu eri tavalla. Eli en nyt pyytele anteeksi poliittisesti, taloudellisesti tai millään muullakaan tavalla parlamentilta siitä, että olen investoinut neuvotteluihin tässä tärkeässä sopimuksessa. En pyytele sitä anteeksi, enkä myöskään pyytele anteeksi sitä, että olen esittänyt parlamentille sen, mikä mielestäni on vakavasti otettava 2000-luvun vapakauppasopimus, josta koituu hyvin paljon etuja Euroopan unionissa. Enkä myöskään pyytele anteeksi sitä, että teen tämän nyt talouskriisin aikana, koska jos koskaan oli aika, jolloin minun vastuuni on tukea mahdollisimman paljon yrityksiä ja työntekijöitä Euroopassa, uskon, että se aika on nyt. Ja siitähän tässä sopimuksessa on kyse. Ja pyytäisin, että kollegat, kuten aikaisemmin sanoin, tarkastelisivat tämän sopimuksen todellisuutta. No, teille tulee lobbareita, minullakin on käynyt lobbareita, mutta jos katsotte, mitä olemme saaneet aikaan, niin uskon, että se on hyvin konkreettinen sopimus ja se huimasti auttaa Euroopan taloutta. Ja se viime kädessä on se, mitä halusimme saada aikaan, ja se on viime kädessä se, minkä saimme aikaan. Thank you, madam. Kiitoksia, rouva komissaari. Keskustelu tästä asiasta on päättynyt. Ja meillä on vielä yksi kohta esityslistalla. Tämä on suullinen kysymys maailmanlaajuisen rahoitustalouskriisin vaikutuksista kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön. Pyydän komission istutumaan istuutumaan ja samalla pyydän Robert Jolia käyttämään puheenvuoronsa. No, merci, monsieur le président. Kiitos, puhemies. Hyvät kuulijat, hyvä komissaari, hyvät kollegat.